We now move directly to... Nyt menemme suoraan äänestysselityksiin ja ensinnäkin Gaasasta herra Samberg. Madam President, I... Rova puhemies, haluan selittää erään asian. Olin vain yksi viidestä parlamentin jäsenestä, jotka äänestivät tätä päätöslauselmaa vastaan. Miksi tämän tein? En siksi, ettemmekö haluaisi talousapua ihmisiä, jotka ovat traagisesti kärsineet tämän kriisin yhteydessä. Haluan kyllä, että heitä autetaan. Tämä on aivan oikein, että näin tehdään, mutta vastustin, koska päätöslauselma, niin kuin suurin osa lähi päätöslauselmista, on puutteellinen siksi, että siinä ei tarkastella tilanteen todellista luonnetta sen suhteen, kuka on tuo oikeassa, kuka väärässä – mitä on tehty oikein, mitä väärin. Sen vuoksi en halunnut, että sitä hyväksyttäisiin. Tosiasia on, mikä on Gazassa. Hamas on siellä toiminut ja pommittanut, lähettänyt raketteja ohjuksia itsenäisen valtion suuntaan. Valtion, jolla on, niin kuin kaikilla suvereneilla valtioilla, oikeus puolustaa kansalaisiaan. Päätöslauselmassa vastuukysymykset pitäisi mainita selkeästi, koska ei tällaisia tosiasioita pidä kaihtaa. Nyt on parlamentin tullut aika sanoa Hamasille, että sen täytyy tunnustaa Israelin valtio, neuvotella sen kanssa ja poistaa peruskirjastaan antisemittiset kannanotot. Muuten rauhaa ei synny. Kiitos. Seuraavaksi Kinnokin mietintö ja ensin edustaja Tomaszewska pani przewodnicząca! konieczny jest wzrost odpowiedzialności Kiitoksia puhemies. On aivan eh, totta, että aikuisilla on eh, hyvin paljon vastuuta lasten kasvatuksessa, erityisesti kun ajatellaan vaikka aseellisia konflikteja, joissa usein lapset pakotetaan sotilaiksi, eivätkä he myöskään voi saada, heillä ei ole perusterveydenhuoltoa eikä muuta. Minä kuitenkin äänestin vastaan siitä syystä, että tässä ei ole oikeus, tai kyse tästä perusoikeudesta elämän puolustamiseen. Kiitoksia edustaja Sinet. No, menemme sitten seuraavaan puhujaan, edustaja Kamal. Kiitoksia, rouva puhemies. Suuri filosofi Whitney Houston kerran totesi, minä uskon, että lapset ovat tulevaisuutemme. Opettava heitä kunnolla ja näyt, antakaa lasten näyttää tiet eteenpäin. Lapsilla on sisäistä kauneutta. Tässä mietinnössä on mielenkiintoista se, että nyt ensimmäistä kertaa monellakin tapaa me tarkastelemme tulevan kehityksen avainkysymystä – Silmäpistävä mietinnössä on se, että tarkastelemme lasten kehitystä ja lasten koulutusta, ei pelkästään tyttölasten, mikäli opettaa naista, opettaa perhettä. Kyse on siis perusopetuksesta. Mutta kun puhutaan perusopetuksesta, niin uskomme aina jostain syystä, että valtion ratkaisuhan kaikkien kehottaisin kaikkia tarkastelemaan ratkaisuja, joita Newcastlen yliopiston tutkimuksista on havaittu. Se on tarkasteltu köyhien yksityisopetusta. Vanhemmat ovat siellä kooneet voimansa ja varmistaneet yksityisopetusta lapsilleen. Meidän pitäisi pystyä tukemaan tälläkin tavalla köyhiä. Toivon, että tarkasteltaisiin muitakin kuin valtiojohtoisia ratkaisuja köyhin auttamiseksi tässä suhteessa. Kiitoksia. Palaan nyt edustaja Sinne. Kiitoksia. Pahoillani äänestin ähm, Kinokin mietintöä varten, vaikka se olikin minulle vaikeaa, koska ne ongelmat, jotka hän otti esille, ovat erittäin tärkeitä tragediat, joita tapahtuu ympäri maailmaa. Mutta hänen mietintönsä pohjalla on YK on lasten yleissopimus. Ja me menemme eteenpäin, vaikka tämä yleissopimus on puutteellinen. Se oli aina, on aina ollut kompromissi. Toisaalta siinä on hyvin paljon hyviä asioita. Toisaalta Siinä on sellaisia osia, joita ei voi laisinkaan hyväksyä, jotka eivät laisinkaan sopivaa. Se kirjoitettiin vuonna 1989 ja siinä esimerkiksi puhutaan siitä, että lasten pitäisi saada täysi pääsy tiedotusvälineisiin ja tiedotusvälineiden lapsiin. Ja tämä on kirjoitettu ennen kuin tiesimme mm, ongelmista, joita mm, tässä yhteydessä on ollut. Ja tässä myös valtio on laitettu ainoaksi välittäjäksi, mitä tulee lapsen parhaaseen etuun, eikä perhettä. Ja tämä jättää syrjään siis vanhemmat ovat kyllä hoitajia, mutta eivät voi määritellä oikeuksia. Ja tässä on mainittu myös abortti, ja se ei mitenkään liity lasten oikeuksiin. Muistutan teitä, että äänestysselitykset ovat vain yhden minuutin pituisia. Meillä on täällä vielä paljon tehtävänä. Herra Hännän. Ihmisiä varmaan kiinnostaa se, miten pitkälle näissä asioissa on menty. Ennen Irlannin kansanäänestystä varsinkin sen jälkeen meille kerrottiin, että Euroopan unioni ei oikeastaan ollut menossa kohti yhteistä ulkopolitiikkaa ja että ei, se ei suinkaan puuttunut myöskään aborttilakiin. Nyt kuitenkin nämä kaksi asiaa on yhdistetty yhteen ja samaan mietintöön huolimatta kaikista näistä lupauksista, joita on tehty siitä, että kuunnellaan ihmisiä ja räätälöidään politiikkaa ihmisille sopivaksi, niin siitä huolimatta näin on tehty. Tämä on oikein hyvä esimerkki. Aamulla kun kuulimme Tsekin tasavallan presidenttiä. Tämä tuli myöskin selväksi. Hänen puheensa oli suorastaan banaali. Hän esitti näkemyksiä, että meidän pitäisi kunnioittaa muitakin näkemyksiä kuin valitsevia näkemyksiä. Entä sitten parlamentissa? Kansanpuolue ja sosialistit eivät kuunneet, vaan käänsivät selkänsä ja marssivat ulos. Eivät viitsentä edes kuunnella. Mitä parempaa esimerkkiä on siitä, millaisen äh, asenteemme parlamentti omaa kansaisia kohtaan. Järjestäkää nyt ne kansanäänestykset, jotka on luvattu. Ilman demokratia ei ole ilman, että kansalaisia kuullaan. Roskotingin mietintö edustaja Tomachev. Pani przewodnicząca. Kiitoksia, rouva puhemies. Direktiivin 2002 kautta 14 soveltaminen, joka liittyy työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa, on erittäin tärkeä teksti juuri näinä kriisin aikoina, kun kyse on yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta. Muutenhan työpaikkoja ei voida myöskään suojella, e, eikä työpaikkoja voida suojella, jos työntekijöitä, työntekijöille ei tiedoteta. Ja molempien osapuolten tulisi tukea tätä ja siksi minä äänestin puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Toja mietintö edustaja Sikierski ensimmäisenä. społeczna pełni ważną funkcję w rozwoju lokalnym Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, taloudella on kahtalainen ö, toiminta ja niin Euroopan unionilla. Kun katsotaan tilastotietoja, voidaan todeta, että lisää. tätä kautta saadaan paljon työpaikkoja ja lähes 7 prosenttia työllisyydestä tulee tätä kautta. Eli myös maaseudun kehittäminen tulee ottaa erityisesti huomioon. Tätä kautta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja se on aivan välttämätöntä tasapainoiselle kehitykselle – maaseutualueilla. Myös perinteisiä aloja voidaan tukea siis kauppa- ja teollisuutta, jota jo on olemassa. Siksi on tärkeää käyttää kaikkia mahdollisuuksia teollisen kehityksen puolesta. Jälleen edustaja Tomaszewska. Pani przewodnicząca, nie tylko sytu- Puheenjohtaja, puhemies. Ei ainoastaan kriisi ole johtanut siihen, että näihin toimenpiteisiin piti ryhtyä. Koko yhteiskunta on osallistunut tähän. Tämä koskee taloutta ja BKT, mutta jokainen työpaikka, joka luodaan, kaikki parempi laatu palveluissa ja tavaroissa, sillä on erityinen merkitys. Minä tuen tätä mietintöä ja toivon Euroopan komissiolta uutta lähestymistapaa, mitä tulee tämänhetkiseen yhteiskuntaan, erityisesti mitä tulee hallinnollisiin toimiin, jotta voidaan saada Euroopan unionin tukia. Kiitoksia. Thank you very much, Madam President. Um, in... kun luin tämän mietinnön, huomasin määritelmän sosiaalista markkinataloudesta. Minua kovasti kiinnostava tämä määritelmä. Kaksi asiaa pisti siinä silmään. Tavoitteet, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen tavoitteeseen, onko tärkeimpiä kuin pääoma, sitten vastuukysymykset. Ja lisäksi puhutaan demokraattisesta valtioista, demokraattisesta valvonnasta naapureiden taholta. Kukaan ei puhunut ostajien ja myyjän välisistä vapaista suhteista, hyödyn aikaansaamisesta, joka voidaan sitten investoida työpaikkojen luomiseksi. Tämä pitäisi mahdollistaa työpaikkojen luomistakin silmällä pitäen. Ja kun tarkastetaan sosiaalisia tarpeita sen sijaan, että olisi mahdollisuus saada voittoa, hyötyä ja tätä kautta luoda työpaikkoja ja lisätä vaurata yhteiskunnassa, olimmekin menneet sellaiseen Hayekkerinkin mainitsemaan ansaan, ja josta usein on varoiteltu. Näin käy, mikäli unohdamme tämän hyödyn tavoittelun ja pikemminkin vain palvelemme muita epäitsekästä, niin tämä voisin äänestää mietintöä vastaan. Um, uh, Mrs. Doyle. Edustaja Doyle. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen iloinen siitä, että mielenterveys otetaan vakavasti ja siitä on tuossa parlamentin prioriteetti. Sen täytyy pysyäkin tärkeässä asemassa EUn terveydenhoitopolitiikassa. Ainakin kerran elämässään uusi ihmiset omaa tällaisia ongelmia vuoteen 2020 mennessä. Nämä asiat vain pahenevat. Meidän todellakin nyt pitääkin lupauksistamme ja muuta asenteita. Olemme vaatineet toimia tässä mietinnössäkin toimitko liittyvät kansalliseen politiikkaan ja toisaalta lainsäädäntöön, mutta pelkään pahoin, että silloin kun on kyse mielenterveyspalveluista ja niiden toteuttamisesta niin palvelut ovat useinkin epäsoveliaita suhteessa tarpeisiin. Teoria on kyllä olemassa mutta käytäntö on jotain muuta. Varsinkin minun maassani toimintasuunnitelma on mitään tekemistä käytännön toimien kanssa, että vetoaisin terveydenhoitopalvelusektoriin niin, että edelleenkin varmistettaisiin se, että tämä ala ei jää lapsipuolen asemaan Euroopassa, niin kuin tähän saakka tilanteen täytyy kerta kaikkiaan muuttua. Kiitoksia edustaja Gyl. Yksi neljästä ihmisestä kärsii mielenterveysongelmista ainakin kerran elämässään. 80 pääsyystä vammautumiselle ovat mielenterveyskysymyksiä ja siksi meidän täytyy päivittää mielenterveyslainsäädäntöä, joka voi edistää mielenterveyden merkitystä ja West Midlandsissa internetmedia ja koulut niillä kaikilla on tärkeä rooli e, julkisen tietoisuuden lisäämiseksi, mutta tarvitsee myös lisää tutkimusta mielenterveyskysymyksissä ja mielenterveyden ja ruumiin terveyden välisen yhteyden e, pitäisi tutkia. Ja miten tätä voitaisiin sitten rahoittaa Euroopan kehitysrahastosta ja alusta kehitysrahastosta. Meidän täytyisi myös edistää hyvää työilmapiiriä, tarkastella työstressiä ja käsitellä näitä mielenterveysongelmien syitä ja siksi meillä en tuin tätä mietintöä. Kiitoksia edustaja Kiil, edustaja Tomaszewska jälleen. Pani przewodnicząca, 90... Rova puhemies, 90 prosenttia itsemurhista johtuu mielenterveysongelmista. Masentuneisuus ja muut vastaavat sairaudet liittyvät ähm, stressiin ja nykyiseen elämäntapaamme. Tämän lisäksi Euroopassa yhä useammat äh, ikääntyneet kärsivät äh, mielenterveysongelmista. Äh, nämä diagnoosit johtavat ihmisten polttomerkintään ja tämä on todellinen kansanterveyskysymys, siksi täysin sydämin tuin tätä tekstiä. Äänestin mietinnön puolesta, mutta minun mielestäni tässä kyllä ei käytetä kaikkia tilaisuuksia hyväksi. Olisi pitänyt antaa voimakkaampi sykäys asioiden muuttamiseksi, mukaan luettuna suositus, että joitakin kammottavia hoitomuotoja ei enää saisi käyttää, sellaisia Euroopassa tänäkin päivänä käytetään. Minun on vakavia kysymyksiä mielessäni vielä tässä yhä enemmän arvioidaan pieniä lapsiakin mielenterveysongelmien löytämiseksi ja heidän lääkitsemisekseen. Tämä mietintö valitettavasti ei mene näin pitkälle kuitenkin. Tässä ohimennen viitataan kyllä lasten arviointiin. Ja mikäli lapsia arvioidaan lapsina, niin monetkin heistä saattavat vaikuttaa siltä, että he eivät ole normaalia, mutta siitä huolimatta he kehittyvät hyvin. Uskon, tavan kysymys, joka me täytyy esittää itsellemme, kun otetaan huomioon jo kasvava te- mielenterveysongelma. Miksi tämä ongelma vain kasvaa, varsinkin niin kun tarkastellaan itsemurhia? Meidän ei pidä sallia yhteiskunnan kehittyvän sellaisella tavalla, että ihmiset eivät voi kehittyä ja kasvaa ja elää normaalisti. Mielenterveysongelmat kasvavat, siksi meidän täytyy pohtia yhteiskuntaa, jota luomme. Mistä tämä kaikki johtuu? Kiitoksia. Seuraavaksi Gyrkin mietintö. Edustaja Rutovic. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä vastustan tätä päätöslauselmaa ja minä todella äänestin myös sitä vastaan seuraavista syistä. On kriisi ja Euroopan toimielinten edessä on vaikeita ongelmia ratkaistavana. Tämän lisäksi tutkimukset ovat jo nielleet miljoonia euroja, mutta kyse ei ole nyt niiden pysäyttämisestä, jotka murhaavat toisten nimissä, kuten terrorismi ja muut. Mitään lisäarvoa ei ole tutkimuksesta tullut. Veromaksajien rahoja on tuhlattu. Meidän piti maksaa me maksoimme ja meidän tulisi jatkossa miettiä asioita etukäteen. Doyle. Miguel Ramosin mietintö edustaja Doyle. Thank you. Um... Kiitoksia rouva puhemies. Minä tuin voimakkaasti rouvaa Miguel Ramosin mietintöä. Pidin sitä oikein hyvänä. Tässä Vaaditaan soveltavan tutkimuksen lisäämistä. Kalakantojen suojelu ja ylläpitäminen on erittäin tärkeä, mutta vaikea tehtävä. Tasapaino täytyy saada kuntoon. Parhaat tieteelliset välineet auttavat tässä tehtävässä. Arvostan kovasti mietintöä, mutta siitä huolimatta haluaisin esittää varoittavan sanan. Näinä vaikeina taloudellisina aikoina meidän täytyy olla varmoja siitä, ettei synny päällekkäisyyttä ja tuhlausta. Meidän täytyy varmistaa, että yhteisön tasolla emme tee sitä, mikä parhaiten voitaisiin hoitaa kuntoon jäsenvaltioiden tasolla. Kiitos edustaja Kamal. Kiitoksia puhemies ja ihmettelen, että kun katsomme tätä tutkimusta, niin pitäisi meidän katsoa yhteisen kalastuspolitiikan puutteita. Me emme saa unohtaa, että meillä oli yhteinen kalastuspolitiikka yli 40 vuoden ajan. Sen tarkoituksena olisi, oli eh, tehdä kaupallista kalastusta kestävältä pohjalta, mutta se ei ole antanut eh, ympäristökestävyyttä eikä tehokkuutta eh, tälle alalle. Meidän täytyy tarkastella myös omistusoikeuksia liittyen sellaisiin maihin kuin Uuteen Seelantiin, että kun ihmisille annettiin etuja, niin he halusivat myös suojella näitä alueita. Myös Islannissa oli tällaisia yksittäisiä kauppakiintiöitä. Jos käytetään uutta teknologiaa, meidän täytyy käyttää uutta tutkimusta, mutta jos meillä vieläkin on järjestelmä, joka kaikista innovaatiosta huolimatta on sellainen, että, että hallitukset kertovat yksittäisille kalastajille eh, tarkkaan, kuinka paljon ne saavat kalastaa, niin silloin kaikki tämä tutkimus on ihan turhaa. On aika eh, luopua yhteisestä kalastuspolitiikasta. Vandenburgin mietintö ja edustaja Gill. Kiitos puhemies Vaikeassa taloudellisessa ilmastossa mietintö ei ole oikein vedenpitävä. Tätä kuitenkin kaivattaisiin. Ihmiset, jotka ansaitsevat vähemmän kuin muuta, ansaitsevat huomion. Työpaikan kilomisesta on kyse. Tähän, tässä pyritään tässä mietinnössä, siksi tuin mietintöön. Meidän täytyy varmistaa, että työpaikat eivät katoa harmaan talouden puolelta omassa vaalipiirissänikin tämä on ollut ilmeistä, ilmeinen tämä ongelma. Jäsenvaltioiden pitäisi voida vähentää ALV-kantoja sellaisten toimien suhteen, jotka auttavat taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Ihmisiä täytyy kannustaa ostamaan vihreitä tuotteita. Tämä on sellainen markkinapohjainen instrumentti, joka tuo kaikkein suurimman hyödyn, parhaat tulokset. ALV-alennukset voidaan ottaa käyttöön, jotta ihmiset ostaisivat energiatehokkaita ja energiaystävällisiä jääkaappeja ja muita kotitalouskoneita. Tämä vähentäisi energian käyttöä ja matalammat hinnat näiden tuotteiden yhteydessä auttaisivat myöskin köyhempiä niitä hankkimaan. Minun maani on ottanut tämän asian omakseen. ALV-kantaa on laskettu kahdella puolella prosentilla vuoteen 2006 mennessä. Toivottavasti muutkin jäsenvaltiot osallistuvat tähän näihin talkoisiin. Kiitos edustaja Rouva puhemies, Äh, varma, varmasti häviää, mikäli ei osallistuisi taisteluun. Nyt äh, on vaadittu sitä, että alennettua alv-kantaa voidaan oikeudenmukaisemmin toteuttaa esimerkiksi lasten vaatteissa. Se pitäisi mahdollistaa uusissa jäsenvaltioissa. Uudet jäsenvaltiot täytyisi saada saman asemaan tässä suhteessa vanhojen jäsenvaltioiden kanssa. Tämä olisi voimakas merkki myöskin me olemme onnistuneet komissionkin myötävaikutuksella saamaan aikaan tuloksen, joka mahdollistaa sen, että byrokratian taakkaa ei liikaa aseteta tässä ja että toimitaan oikeudenmukaisesti meidän ryhmämme vetoa jäsenvaltioihin siihen, että ne valitsisivat tämän alemman ALV-kannan. Esimerkiksi ravintola-alaa varten tarvittaisiin yhtenäinen ALV-kanta. Komission ehdotuksen valossa tämä ei ollut mahdollista, koska jäsenval- komission ehdotus totesi, että komissio veti linjan siihen, että tarjoako tämä ravintola olutta ja viiniä vai ei. Tätä on hieman vaikea ymmärtää. Sen vuoksi olemme tehneet tarkistuksen tässä suhteessa. Tämä on erittäin voimakas signaali parlamentilta. Tälläkin alalla on olemassa ongelmia, rouva puhemies. Minä haluan lämpimästi onnitella pitkä jännitteisyydestä, että ryhmäni on osoittanut, kun se on taistellut ikäviä pyrkimyksiä vastaan, joilla on pyritty pyritty kaapamaan koko asia vasemmiston toimesta. Ja vasemmistohan on suorastaan taksikomaaninen, eli aivan liian innokas verrattamaan. Herra Sandberg, Kiitos puhemies. Tämä on ehkä kaikkein vaikein ongelma vapaalle yhteiskunnalle. Kuinka yhteiskunta taistelee niitä vastaan, jotka haluavat tuota yhteiskunnan? Tämä on se päätös, josta, meidän on tehtävä. Meidän on oltava tasapainossa. Tietenkin meidän on puolettava ihmisoikeuksia. Tietenkin oikeusprosessi on etusijalla, mutta joskus maailmassa, jossa me elämme, on tarpeen tehdä erityisiä toimia ja Euroopassa, Euroopan maissa me eh, olemme täysin riippuvaisia Yhdysvalloista eh, tämän asian eh, suhteen. Omassa maassani nyt kahdeksan henkilön oikeudenkäynti käynnissä. Ja heitä syytetään siitä, että he halusivat räjäyttää useampia lentokoneita. He eivät onnistuneet tässä, mutta mutta he ovat nyt siis tuomioistuimessa ja meillä täytyy olla toimenpiteet äh, taistellaksemme niitä vastaan, jotka haluavat tuhota yhteiskunnan. Jos epäonnistumme siinä, e, emme vastaa niiden ihmisten toiveita, joita täällä edustamme. Edustaja Rutovi. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä olen tästä jo puhunut, joten en tarvitse puheenvuoroa. Uh, the... Kiitos. Seuraavaksi menemme Vogaun mietintöön. Herra Burke. Puhemies, suosittelin irlantilaisille, että he äänestäisivät tyhjää von Vogan mietinnön yhteydessä ja myöskin Vataisen mietinnön yhteydessä. Siksi, että Irlanti haluaa pitää kiinni puolettomuudestaan, neutraalisuudestaan ja tämä on allekirjattu myöskin pöytäkirjaan silloin, kun on tarkastelmien osastuminen Euroopan unionin toimiin. Irlanti ei halua lähteä joukkoon mihinkään toiseen maahan, muutoin kuin YK mandaatilla hallituksen luvalla ja Irlannin parlamentin ratifioinnin kautta. Näin tulemme tekemään jatkossakin Lissabonin sopimuksenkin myötä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Irlanti tee osaansa. Rauhanturvatoimiinkin olemme osallistuneet mukaan luettuna Chadissa. Nämä toimet ovat olleet erittäin menesty- menestyksekkäitä. Kyse on YK mandaatilla toteutettavista toimista, Euroopan unioni tuli auttamaan, koska YK ei itse pystynyt toimittamaan joukkoja 15. päivä maaliskuuta viime vuonna nämä joukot lähetettiin paikalle ja tämä operaatio on onnistunut hyvin. Tämä tulee jatkumaan jatkossakin. Irlanti tulee jatkossakin osallistumaan rauhanturvatoimiin, olipa sitten YK kautta tehtävistä toimista tai Euroopan unionin kautta hoidetusta toimista. Kiitoksia. Nyt menee vapaaseen mietintöön. Ensin herra Kela. Thank you, Madam President. Kiitos, puhemies kappale 43 Vatasen mietinnössä. Sitä äänestin puolesta vain sen takia, koska kollega Landsbergis teki tarkistuksen, suullisen tarkistuksen, jonka parlamentti onneksi hyväksyi. Kuitenkin tuen 43 mm, artiklan myönte- alunperäistä muotoa kannanottoa, jossa sanotaan, että Venäjän hallituksen turvallisuusehdotukset vaarantaisivat eurooppalaisen turvallisuusrakenteen ja löys, lö, loisivat kiilan EUn ja Yhdysvaltain suhteisiin. Hyvä puhemies, nyt kun tällä viikolla osallistuin EU-Venäjä-yhteistyökomitean kokoukseen, johtopäätökseni oli, että me emme voi sulkea silmiämme siltä, mikä kollega Vatanen kutsuu brutaaliksi todellisuudeksi, nimittäin että Venäjän federaation union strateginen tavoite on vieläkin se, että EU-kumppanit jaetaan hyviin ja huonoihin ja, ja viedään voima Natolta. Kiitoksia. Madam, uh, I... Kiitoksia, että saan puhua aiheesta lyhyesti. Kuulimme Tsekin tasavallan presidentin loistavan puheen. Hän muistutti meitä hänen maansa ja monien muiden maiden Itä-Euroopan maiden historiasta, natsimiehityksestä ja kommunistikaudesta. Tämä osoitti, miten tärkeä NATO ja NATO-yhteydet ovat. Euroopan unionilla on roolinsa yhteiskunnallisesti, mutta Länsi-Euroopan periaatteellinen puolustusrakenne on edelleenkin NATO ja liittolaisuutemme Yhdysvaltojen kanssa. Tässä parametissa minua häiritsee eräs asia moninkin seikan yhteydessä. Täällä joskus puhutaan piilotetusti tai hyvin avoimestikin Amerikkaa vastaan. Amerikka kuitenkin mahdollisti sen, että me puhumme täällä tänään vapaina kansoina ja NATO takaa, että tämä tärkeä suhde pysyy voimassa tulevinakin vuosina. Kiitos, Thank you very much, madam. Kiitos, puhemies suurimman osan viime vuosisadan ajasta ja tämän vuosisadankin ajan NATO on auttanut meitä pitämään rauhaa yllä. Kuitenkin täällä parlamentissa on ihmisiä, jotka haluavat viedä pohjan tältä instituutiolta, joka on mahdollistanut yhteistyön amerikkalaisten, kanadalaisten kollegojen ja useiden Euroopan maiden välillä. Ja miten tämä pohja yritetään viedä, ei vain hyökkäämällä NATOa kohtaan, vaan myös te- luomalla uudelleen sen rakenteet. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että Yhdysvaltain ja Kanadan äh, asiantuntijat voivat kokoontua äh, eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Mm, NATO otsikolla ja sitten ilman näitä amerikkalaisia kokoonnutaan EUn puolustuksen otsikolla. Me emme saa unohtaa sitä, että osa NATOa on taakan jakamista ja jos siirrymme pelkästään EUn puolustusjärjestelmään, niin sitten äh, ainoastaan Iso-Britannia ja Ranska äh, jakavat tämän taakan ja muut piiloutuvat heidän selkänsä taakse. Edustaja Burke. Haluan lisätä hieman siihen, mitä sanoin aiemmin. Oletamme, että Lissabonin sopimus hyväksytään Irlannissa. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötäkin me pysymme neutraalinen valtion. Lissabon ei tässä suhteessa muuta mitään, ja me tulemme edelleenkin olemaan mukana rauhanturvatoimissa, sikäli kun YK on mandaatti on annettu. Ja olemme täysin valmiita toimimaan niin kuin tähänkin saakka, juuri, juuri rauhanturvainen roolissa. Edustaja Tarmontalto. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitoksia myös henkilökunnalle. Haluaisin selittää, että mitä tulee tarkistuksen 17, kun se pitää nyt tulla tarkistuksen 45 jälkeen. Sekä minä ja kollegani, joka istui vieressäni, Nira Greg, äh, halusimme äänestää Äh, avaruuden demilitarisoinnin puolesta, mutta valitettavasti siinä vaiheessa äh, kolmas osapuoli äh, kiinnitti meidän huomiomme, emmekä sitten vahingossa äänestäneetkään näin. Kiitoksia. Napolitano. Kiitoksia. Nyt menemme Napolitanon mietintöön. Edustaja Mekki. Grazie, signora Presidente. A 14 anni dalla conferenza... Kiitoksia. Barcelonan äh, kokouksen jälkeen, sen jälkeen kun eurovälimeriyhteistyö on aloitettu, niin äh, tase ei ole laisinkaan tyydyttävä. Meidän täytyy arvioida äh, tuloksia, joita on saavutettu, rahoitussitoumuksia, joita on pidetty kiinni. Tämä on parlamentin oikeus ja se on komission velvollisuus kertoa meille tilanteessa kansalaisoikeuksia ei euroafroasiaattisella alueella laisinkaan kunnioiteta, että uskonnonvapauden kunnioitus on vieläkin vain harras toive, että mm, talous kasvu kasvu ei no, nopeudu, mutta laittomien maahanmuuttajien ihmissalakuljetuksen salakuljetus on kasvanut voimakkaasti. Erityisesti Sisiliaan on tullut hyvin paljon tällaisia maahanmuuttajia. Tämä lisää kuilua köyhien ja rikkaiden alueiden välillä. Lopuksi puhemies kaksi, ka 29 ja 36 artikloista me äänestimme puolesta. Szymanskin mietintö. Edustaja Sikierski. Partnerstwo Wschodnie jest niezmiernie ważnym projektem, dlatego Kiitoksia, puhemies. Eurooppalainen naapuruushanke on erittäin tärkeä hanke, jolla esimerkiksi itäisiä me voidaan tukea. Tässä on neljä pääasiaa, tietenkin demokratian ja ihmisoikeuksien suojeleminen ja edistäminen, poliittisten rakenteiden ja perusoikeuksien tukeminen, markkinatalous ja vapaakauppa. Kaikkien osien on saatava Eh, mahdollisuus eh, hyvinvointiin ja suojeluun eh, kriiseltä ja sodilta. Tämän lisäksi meidän on huolehdittavaa energiaturvallisuudesta, varmistuttavaa kaasun saatavuudesta. Mm, samoin kulttuurinen vaihto ja tiedevaihto ovat merkittäviä aloja, liittyvät toisiinsa ja mm, niiden kautta Euroopan unioni nähdään eh, itäisten kumppaniemme silmissä erittäin myönteisesti. Meidän täytyisi käydä tästä todellista keskustelua parlamentissa. Ja kiitoksia Daali. Lopuksi Daalin mietistö, ja Corbett ryhmänsä puolesta kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tuin tätä mietintöä ilomielin. Rova Daal valitettavasti ei päässyt tänään paikalle, koska hän on äitiyslomalla. Hän oli erittäin halukassa näyttelemään rakentavaa roolia parlamentin työssä ja halusi toimia esittelijänä. Toisin kuin muuta hänen kollegaansa Yhdistyneen kuningaskunnan ukipa puolueesta, kukaan muu, hän on ollut esittelijänä, kukaan muu Ukipilainen ei ollut esittelijänä, vaikka heitä e-, edellisestä Euroopan vaalista valittiin tänne 12 kappaletta. Tämä vain ohimennen. Yleensä taustalla on tietämättömyys. He eivät halua osallistua siihen todelliseen työhön, jota me teemme kautta poliittisen spektrumin täällä sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin lainsäädännöllä saadaan aikaan politiikkaa, kunnollista valvontaa ja se, sitä, että jäsenvaltioiden ja erillistä, erillistä poliittisten näkemysten välissä saadaan kunnon tasapaino. He ovat aina kielteisiä, vastustat kaikkea. Tässä oli ero heidän ja heidän kollegansa välillä. I have Kiitoksia edustaja Corbett. Olen saanut neuvostolta neljä yhteistä kantaa äh, ja niiden perustelut sekä komission kannan otsikot äh, julkaistaan tämän kokouksen äh, pöytäkirjassa ja parlamentin kolmen kuukauden määräaika alkaa huomenna 20. helmikuuta 2009.